paketin osa sen arviointa 30 prosentin energiatehokkuustavoitteen täyttäminen vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unionin tasollahan on tärkeä päämäärämme. Ja Euroopan unionin energiaunionin ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tämähän on tärkeä osa sekä Pariisin sopimuksessa myöskin. 23. maaliskuuta IFRE käsitteli ensimmäisen kerran asiaa ja nyt meillä on vuorossa Adam Gierkin mietinnön esittely. Olkaa hyvä, edustaja Gierek. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tämä asiakirja on käännetty monille eri kielille, joten voitte tutustua ehdotuksiin, jossa puhutaan. En aio puhu, välttämättä sanoa, onko tässä tavoitteena 30, 35 prosenttia tai 40 prosenttia. Ja uskoakseni lopputavoitteen pitäisi olla sitten keskustelujen tulosta, jota käydään eri ryhmien välillä. Voin vain sanoa, että henkilökohtaisesti haluaisin mennä mahdollisimman pitkälle näissä tavoitteissa, sillä se on mielestäni mahdollista. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, se voidaan tehdä, mutta vain siitä syystä, että emme rajoita toimintamme energiavirran viimeiseen lenkkiin, vaan otetaan huomioon koko ketju. Ihan primäärienergiasta lähtien sitten meillä on energiasiirto ja loppukäyttäjät, eli koko energiaketju. Ja lopuksi energiakäyttö markkinoilla, teollisuuden, maatalouden, rakennusteollisuuden, asuntoteollisuuden toimesta. Jos tämä on meidän lähestymistapamme, jos me siis sen otamme käyttöön, niin silloin käsittääkseni Tämä kaikkein kunnianhimoisin tavoite on vielä mahdollista saavuttaa. Keskustelemme tästä asiasta siis. Mietinnön pääaiheena on se, että pyritään parantamaan ei-uusiutuvien primäärienergialähteiden toimintaa, mikä merkitsisi sitä, että meillä olisi primäärienergiaa tekijät kunnossa, niin ne tulisi olla myös johdonmukaisia ehdotettujen muutosten kanssa, sillä niissä otetaan huomioon tehokkuustekijät. Ja nämä indikaattorit ovat niitä, joita käytetään energialaskennassa, kun puhutaan primäärienergiasta ja toisinpäin. tätä edellisessä direktiivissä vuodelta 2012 ei otettu huomioon. Joten nämä laskelmat olivat hankalia tehtäväksi ja ehkäpä ne eivät ole tarkkojakaan. Primäärienergia vähenee jatkuvasti ja tätä ilmiötä tulisi rajoittaa siitä syystä, että siitä syystä, että näin kykenemme vähentämään myrkyllisten kaasujen päästöjä. Meidän tulee myös suojella ilmastoa ja säilyttää resursseja tuleville sukupolville. Lopuksi näin tulisi tehdä, jotta voimme tehdä taloudestamme kilpailukykyisempää. Tästä huolimatta ei ole mitään rajoja uusiutuvan energialähteiden käytölle. Ja tämä on ajattelutapana näiden ehdotusten takana. Meidän täytyy kuitenkin myös ottaa huomioon asia, joka on jäänyt tähän mennessä huomiota. Uusiutuvien energialähteiden muuntaminen muuksi. Tämä on asia, jonka olen ottanut huomioon mietinnössä. Meillä on jonkun verran ei uusiutuva primäärienergia, jota käytettäisiin. Kaikki riippuu tietysti yksittäisten jäsenvaltioiden energiasekoituksista, joten energiatehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi korvaamalla voimakkaasti energiaa kuluttavat teollisuuden alat vähemmän energiaa kuluttavilla energioilla tai ei-uusiutuvat lähteet korvata uusiutuvilla. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä syistä, miksi meidän tulisi laskea jäsenvaltioiden sitoumukset tarkemmin. Tässä puhutaan kumulatiivisesta primäärienergiasta, sillä jos lisätään primäärienergia ja loppuenergia, niin siinä syntyy virhe. Kyseessä ovat eri summat. Eri tuotteet, niillä on eri muuntotaso. Jos analogiaa käytetään, niin tulisi huom- emme saisi lisätä suoraan tinaa aurinkojen koreihin, jotka on valmistettu tinasta. Pohjan siis mietintöni kolmeen eri pilariin. Ensinnäkin meidän tulisi laskea jäsenvaltion sitoumukset vuodelle 2021 vuoteen 2030 asti hyödyntäen kumuloidun primäärienergiasäästöjen olemassaoloa ja toinen pilari on tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa ja kaikkien toimialojen mukaan ole ottaminen poissulkematta liikennettä ja kuljetusta. Kolmas pilari taas on joustava lähestymistapa jäsenvaltioissa. Ja tässä on kysymys siitä, että tehdään päätöksiä, jotka koskevat energiasäästöjä, mukaan lukien kaikki eri tekijät ja energia-alat primäärienergiasta eteenpäin ja meillä on edelleen erittäin paljon varastossa tässä suhteessa kaikki, jotka tuntevat nämä luvut, tietävät, että meillä on vielä paljon, mitä voidaan käyttää. Kustannuksetkin ovat korkeammat. No että minä olen pääsemässä jo päätökseen. Meillä on myös paljon investointikustannuksia ja viimeinen ketjun lenkki olisi se, että Kuluttajamarkkina, teollisuus, maatalous ja asuntotuotanto ovat tässä mukana. Kiitoksia. Van Hyvin paljon kiitoksia. Van Bossuton Itre-valiokunnan jäsen, mutta myöskin IMKon vasta valittu puheenjohtaja. Paljon kiitoksia siitä tälle paikalla. Nyt IPP-ryhmän e puolesta Markus Piiper, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijällemme. Kiitos erittäin perusteellisesta analyysistä ja komission ehdotuksen käsittelystä. Tässä on ehkä muutama seikka, esimerkiksi primäärienergialaskelmat tai tämä primäärienergiatekijä, joihin on hyvä puuttua. Tavoitteiden suhteen varmasti löydämme yksimielisyyden. Ja tässä on myös äh, mielenkiintoisia ajatuksia, joita pidämme mielenkiintoisina, mutta muistuttaisin, että tässä ei ole tarkoitus uudistaa koko direktiiviä, vaan kyse on uudelleen tarkastelusta ja siksi me EPPssä haluaisimme keskittyä ja tulemme keskittymään kolmeen neljään artiklaan, joista tässä uudelleen tarkastelussa nyt on kyse. Me emme halua määritellä koko direktiiviä uusiksi. Tämä uudelleen tarkastelu on meidän mielestämme tärkeää juuri joustavuuden vuoksi. Katsomme, että me emme saa asettaa lukkoon lyötyjä tavoitteita. Suhdanteet on otettava huomioon, teknologian kehitys on otettava huomioon, eli meidän täytyy antaa suuntaa antavat tavoitteet. Lisäksi katsomme, että johdonmukaisuutta ETS-järjestelmän kanssa voidaan vahvistaa vielä huomattavasti, ja tätä varten tulemme eh, tekemään eh, tiettyjä ehdotuksia. Sitten eh, komissio haluaa määritellä tämän ajan lähes loputtomaksi tai määrättömäksi, ja me emme ole ihan tätä mieltä kuitenkaan. Haluamme yksinkertaistaa muun muassa näitä varhaisia toimia, jotta jäsenvaltioilla voi olla jo mahdollisuus joustavuuteen. Viimeinen seikka, niin kun komissio usein niin mielellään viittaa energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano mm, osuuteen, jonka esitteli aikoinani niin olin. Nyt kyse ei ole tästä tekstistä, tuo mietintö meni läpi hyvin niukalla enemmistöllä. Muun muassa EPP ja ECR äänestivät vastaan, eli nämä 40 prosentin tavoitteet, joista jotkut unelmoivat, ovat pelkästään tätä pelkkää unelmaa. Ja todella pyytäisin, että tämän muistaisitte. Ja kun menemme kolmekanta-neuvotteluihin valmistaudumme niihin yksimielisinä emmekä edusta sitten jakautunutta parlamenttia kolmikantaneuvottelussa, koska jos näin pääsee käymään, niin neuvosto ei meitä ota vakavasti. Me EPPssä teemme kyllä oman osuutemme, mutta sama odotamme sitten muilta. Kiitos. Thank you very much, colleague, for your... Paljon kiitoksia hyvä kollega näistä huomioista. Seuraava puhuja ECRn puolesta. Edustajan Possaltu, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin puhua suhteellisen lyhyesti. Kaikkein nämä tärkeimmät seikat meidän ryhmällemme ovat seuraavat. Me pidämme tärkeänä tätä 30 prosentin suuntaa antavaa tavoitetta, koska tämän lainsäädännön päätavoitteenahan on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja katsommekin, että jäsenvaltioilla täytyy olla mahdollisuus investoida, missä ne näkevät eniten potentiaalia, jotkut ehkä energiatehokkuuteen, toiset taas uusiutuvien energialähteisiin ja niin edelleen. Mitä tulee primäärienergiaan ja loppuenergiaan, katsomme, että on hyvin tärkeää myös tältä osin tarjota jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa sitä järjestelmää, joka niille sopii parhaiten, koska jotkuthan ovat satsanneet erityisesti primäärienergiaan ja toiset taas loppuenergiaan. Eli jäsenvaltioilla täytyy olla mahdollisuus valita itse. Mitä tulee sitten artiklaan 7, eli tämä vuosittainen vähennystavoite puolitoista prosenttia, me olemme pikemminkin neuvoston kanssa samoilla linjoilla. Sehän ehdottaa 1,4 prosenttia, eli on edennyt kannassaan. Joka tapauksessa tärkeää on, että vuonna 2027 toteutetaan uudelleen tarkastelu tai arvio koska joka tapauksessa mitään helppoja ratkaisuja ei ole. Meidän on oltava kunnianhimoisia, mutta samalla realistisia. Samalla sitten täytyy toteuttaa kustannushyötyanalyysi, koska jossain vaiheessa tämä tulee kyllä hyvin, hyvin kalliiksi. Satsata entistä enemmän tehokkuuteen, koska tuolloin on huomattavasti tehokkaampaa ehkä satsata uusiutuviin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Mitä tulee liitteeseen viisi, on hyvin tärkeää jättää jäsenvaltioille pelivaraa, marginaalia tavoitteeseen pääsemiseen. Älkäämme myöskään Äh, vesittäkö omaa lainsäädäntöämme, esimerkiksi kun ajatellaan Euroopan lainsäädäntöä, onko sitä huomioitu. Me tulemme äh, ja olemme puhuneet esimerkiksi energiamerkinnöistä tässä valiokunnassa. Ehdotus tällaisenaan ei äh, itse asiassa jättäisi jäsenvaltioille mahdollisuuksia esimerkiksi kannustaa kuluttajia hankkimaan tehokkaampia jakapeja ja niin edelleen. Eli mielestäni myös nämä toimet täytyy voida ottaa huomioon, jotta tavoitteisiin päästään. Kiitos paljon puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Hyvä. Edustaja ähm, Angelika Nimblö, edustaja Herr Brandin puolesta. Alden varjoesittelijän, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Olen täällä edustamassa edustaja Gerbrandia, mutta myöskin Alden linjaa. Hyvät kollegat, kaksi vuotta sitten energiaunioni aloite tehtiin liberaalista energiaunionista Euroopalle. ALDE on selvä mielipiteessä energiaunionin suhteen. Meidän täytyy taistella energia toimitusvarmuuden puolesta. Puhutaan tehokkaan energiahuollon puolesta kaksi vuotta myöhemmin. Nämä olettamukset ovat yhä voimassa. Ne ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan ilmastonmuutoksen vaikutusten muuttuessa näkyvimmiksi joka päivä. Kiina 350 miljardia euro, euroa er- investoi puhtaaseen energiaan. Eh, presidentti Trump vastustaa ilmastotoimia kaikin voimin, mutta me ymmärtämme, että tulevaisuudessa on tärkeää saada puhdasta, edullista energiaa. Tämä on tulevaisuutta, pitipä sitä tai ei. Komission energiapaketti on erittäin tervetullut kaikille eurooppalaisille. Se tulee auttamaan sisämarkkinoiden vahvistamisessa, vahvistaa energiaa riippumattomuutta ja uudistuvia energian lähteitä ennen käyttöä. Kuitenkin jos haluamme, että energiasiirtymä onnistuu, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä enemmän. Jos haluamme vuoden 2000 2015 Pariisin sopimuksen linjoilla olla. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia toimia nyt, jotta ilmastotavoitteet saavuttaisimme. Energiatehokkuus on ensiarvoisen tärkeää Euroopalle. Energiaa säästämällä me vähennämme päästöjä, meillä on puhtaampi ilma ja terveellisempi ympäristö. Tämän lisäksi energiakulut vähenevät sekä yrityksiltä että kansalaisilta. Meistä tulee myöskin riippumattomimpia energian tuonnesta. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, me tarvitsemme työpaikkoja ja niitä syntyy ympäri Euroopan. Luonnollisesti yritykset ymmärtävät, että pitkällä aikavälillä selvitäkseen niiden täytyy onna, olla äm, energiavakaita. Ne ovat kiinnostuneita energiaprojekteihin investoimaan. Me tarvitsisimme investointivarmuutta pitkällä aikavälillä. Siksi olemme Euroopan unionista vien tavoitteiden kasvattamisen kannalla 40 prosenttiin asti, että voisimme varmistaa sen, että teemme ponnistuksia, jotta meillä olisi kansallisesti sitovat tavoitteet. Meidän täytyy tehdä kaikilla tasoilla ponnistuksia yritysten, kansallisten hallitusten ja kansalaisten tasolla. Hyvät kollegat, nyt panokset ovat kovat. Jos haluamme turvallista edullista energiaa, meidän täytyy toimia. Olen sitä mieltä, että kunnianhimoisin toimin voimme saada aikaan konkreettisia toimia pitkän aikavälin eduksi. Eurooppalaiset odottavat tätä meiltä. Minä odotan vahvaa parlamentaarista yhteistyötä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Edustaja Javor, vihreät, olkaa hyvä. Thank you very much, Sharon. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle mielenkiintoisesta asiakirjan luonnoksesta. Varmasti voimme työskennellä rakentavasti ja päästä kunnianhimoiseen energiatehokkuusdirektiiviin, jotta voidaan luoda pitkän aikavälin hyvä energiatehokkuus Euroopan unionin. Koska olen varjoesittelijänä myös tässä asiassa ENVI-valiokunnassa. Ja meillä jo ensimmäinen varjoesittelyn kokous oli, niin näen, että tässä on joitakin yhteisiä huolenaiheita eri poliittisten ryhmien välillä, jotka luovat hyvän pohjan tulevalle kehityskululle näissä asioissa. Yleisesti ottaen haluaisin aloittaa toteamalla, että meidän täytyy tunnustaa miten tärkeä energiatehokkuusdirektiivi on Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Sehän on tarpeen, todella tarpeellinen asia EUlle. Ja tästä syystä minusta meidän täytyy säilyttää Euroopan parlamentin tavoitteet, joista sovittiin jo aiemmin. Eli 40 prosenttia, kuten jo aiemmin on todettu. Neuvostokeskusteluita varten huomioin, että pienoista myönteistä kehitystä on nähtävissä. Se ei kuitenkaan ole riittävää. Ja minun käsittääkseni tarvitsemme vakaan lähestymistavan energiatehokkuuskysymyksiin, jotta voimme päästä oikeille raiteille. Meillä on varmasti yhteisiä huolenaiheita ja yhteisiä näkemyksiä, joiden pohjalta voimme työstää tätä asiaa. Mainitsen niistä muutama. Minusta on tärkeää tehdä oikeat yhteydet olemassa olevaan lainsäädäntöön, mukaan lukien ekosuunnitteludirektiivi ja päästökauppa kysymykset, käynnissä olevat väliset neuvottelut tässä suhteessa, kuten myöskin muut osat puhdas energiapakettia, uusiutuvat energialähteet, hallinto ja niin poispäin. Tämän lisäksi on myös tärkeää että huomioidaan, ja tässä olen Piperin kanssa samaa mieltä siitä, että kyseessä on direktiivin uudistus, eli sen sijaan, että kokonaan uudista direktiiviä, säilytetään sen luonne. Samalla kuitenkin tukitaan ne porsareet, jotka löytyvät esimerkiksi artikosta 7, eli jäsenvaltiot eivät saisi jättää liikennettä ja kuljetusta soveltamisalan ulkopuolelle. Mielestäni on myös tärkeää laittaa tänne mukaan teksti, jossa viitataan pitkän aikavälin tavoitteisiin. Vuoden 2050 hiilenpoistotavoitteet. Yksi tärkeä kysymys koskee myös rahoitusta sekä julkista että yksityistä sellaista. Me tarvitsemme investointiturvaa, vastuullisuutta ja markkinoiden vakautta, jotta voidaan yksityistä sektorilta saada rahoitusta ja julkisen sen tulisi kohdistua niihin huonossa asemassa oleviin ryhmiin, jotka todella tarvitsevat energiaturvallisuutta ja tehokkuutta. Lopuksi haluan mainita, että mielestäni on erittäin tärkeää keskittyä myös rakennusteollisuuteen. Julkisten rakennusten tulee toimia esimerkkeinä. Näiden lisäksi tarvitaan myös lisäsäästöjä niin, että mennään pidemmälle kuin tämänhetkiset säännökset, tämä miltei nollatason passiivirakennukset. Minun mielestäni siis ytimessä on se, että missä vaiheessa meidän tulee tähän keskittyä. Kiitos. Uh, for your remarks. Paljon kiitoksia hyvät kollegat näistä huomioista. Seuraavaksi valiokuntamme varapuheenjohtaja edustaja Kupitse Guest, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on koko joukko huomioita. Kun puhutaan energiatehokkuudesta, täytyy aina selvittää se, että mitä haluaa saavuttaa, jos tavoite on 30 prosenttia ja se on realistinen ja kattaa kaikki eri alat, myös liikenteen, niin hyvä niin, mutta Täytyy muistaa, että useimmissa Useimmat rakennukset ovat hyvin pitkäikäisiä ja on koko joukko rakennuksia esimerkiksi kaupunkien keskusta alueilla, joissa on hyvin, hyvin vaikea esimerkiksi huolehtia täydellisestä energiatehokkuudesta Pohjoisessa taas rakennukset on, on rakennettu aivan eri tavalla kuin etelässä. Ja tietenkin kaikki toimet, joihin ryhdytään, riippuvat sitten myös maantieteellisestä sijainnista. Ja kun puhutaan primäärienergiasta ja loppuenergiasta, en haluaisi keskittyä yksinomaan primääriresursseihin, koska näin palaamme aina tuulienergiaan esimerkiksi, kun ajatellaan tuuli puistoja välillä. Eh, niillä on nolla tuotantotilanteita, niin kuin ihan niin kuin aurinkopaneeleillakin. Ja sitten kun puhutaan taas eh, vaikkapa näiden laitteiden eh, valmistuksesta ja niiden romuttamisesta, niissä on hyvin paljon vaarallisia aineita muun muassa, ja ne ovat hyvin ener- paljon energiaa vieviä valmistusvaiheessaan ja ää, siinä vaiheessa, kun ne poistetaan käytöstä. Ja jos ajatellaan vaikkapa kuparia ja kuparin tuotantoa, niin sitäkin tarvitaan ja se on taas hyvin, hyvin energiaa vievää, kun sitä louhitaan. Joten katson, että mitä primäärienergiaan tulee, niin ehkäpä jäsenvaltioiden itsensä tulisi voida päättää, haluavatko keskittyä primäärienergiaan vai lopputuotantoon, liittyen myös niiden omaan energiasekoitukseen ja resursseihin, joita ne käyttävät laskemiseen. Um, uh, Kiitos. Kiitos. Sitten. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia esittelijälle edustaja Girkille tästä työstä. Olen pahoillani, että minun täytyy eriäviä mielipiteitä tässä esittää, vaikka olemme samasta poliittisesta ryhmästä. Minulla on eriäviä mielipiteitä ja tuon sen esiin. Uskoakseni ilmastonmuutos nykyisin, olimmepa puolesta tai vastaan, on tosiasia, eikä tämä nyt ole sitä vain, että Brysselissä on 32 lämmintä. Ajattelen tässä yhteydessä sitä, kuinka voimme toimitusvarmuuden Euroopassa turvata. Kaikki varmaankin olemme samaa mieltä ja ainakin viime vuonna näin kuulin sanottavan, että Pariisin ilmastosopimusta täytyy tukea ja pitäytyä tässä kunnianhimoisessa kahden asteen lämpenemisrajassa. Minä olen kuitenkin niitä, jotka ovat turhautuneita. Me olemme sitä mieltä, että emme ole tehneet kylliksi. Tämä ei riitä tavoitteidemme saavuttamiseksi, mutta minä olen demokraatti, hyväksyn enemmistön mielipiteen, mutta tulen myöskin esittämään tarkistuksia, että voisi varmistaa sen, että nämä kehityskulut voitaisiin turvata. Ja haluaisin muistuttaa meidän tavoitteestamme siitä, että meillä olisi nolla hiilipäästöinen teollisuus vuoteen 2050 mennessä. 2050 siis. On hyvä, että meillä on periaatteita, mutta niitä täytyy myös toteuttaa. Tämä energiapaketti aivan aluksi ehdottaa johtoajatukseksi energiatehokkuutta. Tässä yhteydessä energiatehokkuusdirektiivin uudelleenarviointi tulee olemaan avainroolissa ja se tulee olemaan myöskin energiaunionin peruspilareita jopa. Tässä yhteydessä olen samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi rohkaista tehokkuuden parastamisen koko lisäarvoketjussa, olipa kyseessä sitten kuljetus, tuotanto tai kulutus, mutta tässä on ehdotuksia, jotka mielestäni ovat ähm, riittämättömiä ja tämä energiatehokkuus äh, kerroin, aikaisemminkin puheet viittasivat tähän asiaan jäsenmaiden mahdollisuus tavoitteensa täyttää vain yhden vivun vaikutuksen avulla sähkökentällä sulkee kaikki ovet siltä, että pyrkisimme kuluttajien käytöstä muuttamaan. Mielestäni tällainen ähm, rakenne menee aivan vastavirtaan meidän tavoitteisimme nähden energia-alalla. kuvitellaan, että energian yritykset pikkuhiljaa tulevat hintoja näin laskemaan. Mutta tämä nyt on vain oletus, ei ole olemassa mitään automatiikkaa, joka tämä takaisi, ja tämä rakenne jättää koko direktiivin tavoitteen jopa sivuun. Sisällön kannalta on riski, että meillä on energiaköyhiä, jotka energiaa vuotavassa rakennuksessa yhä asuvat ja tässä sekä kuluttajat että ilmasto häviävät. Meillä on kaksi häviäjää ja sitten tämä vahva yhteys energian kulutuksen ja kasvihuonepäästöjen välillä ja kasvun välillä. Minä en jaa tätä ajatusta, sillä energiasiirtymän poliittinen peli nimenomaan on sitä, että me nämä tekijät irrotamme toisistaan energiatehokkuuden ja nämä löydetty välineet. Ja sitten vielä, ja tämä ei ole pienin asia, me sosiaalidemokraatit jo vuosia olemme lähteneet siitä periaatteesta, että me haluamme 40 prosenttia energiatehokkuutta, 40 prosenttia sitovaa energiatehokkuutta. No tämän jälkeen meidän täytyy tietenkin tarkastella, mikä on pohja 2005, 2007, mutta ei tämä nyt ole kaikkein tärkein kysymys todellisuudessa. Tärkeintä on määritellä se, onko tämä direktiivi jotakin, minkä myötä me pystymme nämä kunnianhimoiset tavoitteemme tavoittamaan. Ja sitten ETS-järjestelmä todellisuudessa tässä täysin jättäisimme eh, energiayritykset eli saastuttajat eh, sivuun, kun tulee maksaa päästöistä. Minä en puhu pidempään hyvä puheenjohtaja, mutta tulen esittämään monia tarkistuksia näillä linjoilla. Paljon kiitoksia. Toivottavasti kaiken saitte sanottua, mikä teillä oli sydämellänne. Hienoa, tämä oli oikein hyvä. Sitten Euroopan komission puolesta edustaja Versterfer energiapääosaston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos oikein paljon ja kiitoksia professori Gierkille tästä mietinnöstä ja hänen valitsemastaan lähestymistavasta erityisesti, kun pyritään löytämään kustannustehokkaita energiansäästötapoja kaikkialla, siis kautta koko ketjun. Ja näin myös se, että meillä olisi energia energiatehokkuustavoite, joka on reilusti yli tuon 27 prosenttia. Komissio yrittää 30 prosenttia. Tämä on juuri esimerkiksi investointivarmuudelle hyvin tärkeä, kun energiatehokkuus ala ajatellaan rakennukset mukaan ottaen. Energiatehokkuustavoitte viite vuoteen verrattuna ihan niin kuin Girkkin totesi. Asioiden keskiössä on artikla 7 ja tärkeä energianeuvoston kokous pidetään maanantaina ja avainasia siellä on juuri tuo artikla 7 tämän tavoitetason lisäksi. Kunnianhimoa tarvitaan. On tärkeää, että pidetään kiinni nykyisestä kunnianhimon taso- tasosta. Siksi energiatehokkuus tavoitteita halutaan nyt tiukentaa. Haluamme aina vuoteen 2030 asti aina pysyä samalla kunnianhimon tasolla. Ja pyrkimykset heikentää artiklaa 7 eivät ole ollenkaan hyviä ja pidämme oikein hyvänä sitä, mitä professori Gerke tässä mietintöluonnoksessaan ehdottaa esimerkiksi vähentää joustavuutta varhaisissa toimissa, joita ei laskettaisi uuteen kauteen, taikka sitten energian käyttö esimerkiksi liikennealalla. Lisäksi haluaisin korostaa että tämä mietintö on hyvin hyödyllinen kuluttajille, jotta he hyötyisivät tästä muutoksesta mahdollisimman hyvin. Ja myös se, että ETS-installaatiot tulisi jättää ulkopuolelle. Ehkä pari selvennyssä seikkaa meiltä kuitenkin vielä tämän lisäarvon keskeisen tavoitteemme poistaminen on meille ongelmallista, koska tässä tarkoitus on todella energiatehokkuusdirektiivissä varmistaa lisätoimet, eikä ottaa huomioon niitä toimia, jotka jo toteutuvat muun lainsäädännön tai muiden toimien kautta. Sitten todella energiaa jalostusteollisuuden rooli. Tämän ei tulisi tapahtua sitä kautta, että energian kysyntäpuoli muuttuu. Vaikka pidämme tätä primäärienergiakulutuspuolta mielenkiintoisena aiheena ja tärkeänä, niin meidän mielestämme artikla 3, jos vain keskitytään primäärienergiakulutukseen, niin tämä ei ole riittävää. Me tarvitsemme myös tämän loppuenergiakulutuksen niin, että meillä on kokonaiskuva kysyntäpuolella. Sama koskee artiklaa 7, sen tulisi keskittyä loppuenergiakulutukseen senkin. Nämä ajatukset meiltä ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän keskusteluun. Keskustelu jatkuu toki ja komissio mielellään vastaa kysymyksiinne ja antaa teille kaiken sen tuen, mitä vain voi teille täällä Itre-valiokunnassa. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia. Tämähän on tieteellistä vallankumousta äh, professori Gerkin lähestymistavan ansiosta. Nyt on teidän vuoronne. Jos voisitte ehkäpä tehdä yhteenvedon ja vetää jotakin johtopäätöksiä, hyvä esittelijä, olkaa hyvä. Vaatii. Kiitoksia. Arvostan kovasti kaikkia esitettyjä kommentteja. Näihin kommentteihin pohjautuen voin sanoa, että yksimielisyys on täysin mahdollista. Näkemyserot, joita esitettiin, eivät niinkään liity puolueryhmäeroihin, vaan pikemminkin jäsenvaltioeroihin köyhempien ja rikkaampien jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi markkinoiden äh, käyttöaste, markkinoiden rajat ja rajoitukset. Enkä olisi Mahtajani kanssa samaa mieltä, että en ole ottanut sitä mitenkään huomioon. Minun mielestäni markkinat sellaisenaan otetaan huomioon koko tässä ketjussa. Ja nyt jätetään asia jäsenvaltioille päätettäväksi. Niille voidaan jättää hiukan joustavuutta. Ne saavat tarkastella sitä, millä tavalla ja mihin kohtaan tulisi keskittyä. Myös maat, jotka tuottavat sähköenergiaa 3-4 kertaa vähemmän, mukaan lukien oma maani Puola ja Romania. Kaikki nämä niin sanotut uudet jäsenvaltiot tukevat tätä. Ja sanon kyllä ihan selvästi, että minun mielestäni Näillä mailla saattaa olla hieman erilainen lähestymistapa, koska niille 40 prosenttia, kun kysymys on energiakulutuksesta, periaatteessa merkitsee BKT-laskua. Tilanne on aivan erilainen, jos tarkastellaan Ruotsia tai Luxemburgia jossa on kokonaistuotanto neljä kertaa suurempi. Eli en olisi samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että talous on aivan eri asia kuin energia. Nyt se on vähän niin kuin ikiliikkuja, vaan mielestäni nämä asiat liittyvät läheisesti toinen toisiin. Vekote kasvaa, ja jos ajatellaan, että tämä on tällainen käyrä ja nähdään energiaa kulutuksen laskevan, niin Tämä on lopputulos. Ja kysymys siitä, onko tämä lopullista vai ei. Loppuenergia otetaan huomioon, niin Niin, kun pohjataan tähän dataan, niin nähdään, mikä vaikutus sillä on ollut tiettyyn väestöön tai tiettyyn yhteiskuntaan, varsinkin kun puhutaan korkeammista hinnoista. Ja jos nyt odotetaan, että puolentoista vuoden välein vähennetään energiatarjontaa markkinoille, varsinkin köyhissä jäsenvaltioissa, jossa resursseja on vähän, niin minun mielestäni tällainen lähestymistapa olisi suorastaan barbaarinen. Siitä syystä minusta meidän tulee katsoa kokonaiskuvaa. Meidän tulee varmistautua siitä, että katsotaan primäärienergiaa, koska kyseessä on primäärienergia, koska se on vastuussa hiilidioksidipäästöistä. Ja jos haluan vastata Pariisin tavoitteisiin, niin meidän täytyy muistaa sekin. Varmasti jatkamme näitä keskustelujamme. Niin kollegat, haluan todeta vielä, että olen kovin ilahtunut siitä, että te olette kannattaneet tätä tekstiluonnosta, niin tässä on joitakin haittapuolia, enkä ole mikään asiantuntija, mutta uskoisin, että Oikeuden yksiköiden tehtävä sitten on myös varmistautua siitä, että juridisesti ottaen teksti on aukoton ja että viittaukset muuhun lainsäädäntöön ovat johdonmukaisia. Mutta varmastikin valiokunta tähän kykenee. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kollega näistä kommenteista. 28. Äh, kesäkuuta tarkastelemme, anteeksi, on äh, tarkistusten jättämisen takaraja, siis ensi perjantaina. Perjantaina asti voitte esittää tarkistuksia. Meillä on siis vain kuusi päivää aikaa. Ja nyt ähm, uudistuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen esittelijänä Jose Blanco Lopez. Kyseessä on siis uudistuvista energiasta peräisin olevan energian käytön tukeminen. Tämä on yksi puhtaan energian pakettia ja 27 prosentin sitova tavoite Euroopan unionilla on eh, vuoteen 2030 mennessä uudistuvista lähteistä peräisin olevan energian käytössä. Tämä on Envi-valiokunnan yksinomaista toimivallan alaa, kuten puheenjohtaja johtajakokouksessa toukokuussa todettiin 23. maaliskuuta. Envi on antanut ensimmäisen lausuntonsa ja nyt Jose Blanco Lopez esittelijämme tulee esittelemään mietintöluonnoksensa tästä asiasta. Esittelijä, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin äh, aloittaa esittämällä kiitokset sihteeristölle, erityisesti Elviralle, sihteeristön, parlamentin sihteeristön asiantuntijoille, komission asiantuntijoille ja luonnollisesti SD-ryhmän työntekijöille. Kiitokset kaikesta avusta. Viime viikolla kuulimme Marshallsaarten äh, presidentin äh, puheenvuoron äh, Strasburgissa. Ehkäpä, ehkäpä Yhdysvaltain presidentti epäilee ilmastonmuutosta Marshallsaarilla, siitä ollaan varmoja. Eli ei voi mitenkään kiistää, etteikö tilanne siellä olisi huomattavasti pahentunut. Donald Trump, hänen tulisi todella uskoa näitä tieteellisiä näyttöjä reittejä. Ja nythän on sitten sen sijaan vetänyt äh, maansa Pariisin ilmastosopimuksesta äh, vastuutonta pelkurimaista ja minun mielestäni myös äh, hyvin egoistista ja täysin epäjohdonmukaista, koska ilmastonmuutoksen torjunta ei ole mikään valinnan asia. Se on välttämättömyys. Meidän on kaikkien yhdessä torjuttava ilmastonmuutosta. Meidän tulisi olla kunnianhimoisia ja tehdä vieläkin enemmän. G7-kokouksessahan haluttiin vahvistaa ilmastonmuutoksen torjuntaponnisteluja ja Euroopan unioni on ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kuitenkin korostanut omaa toimintaansa, tekevät Trumpit ja muut sitten mitä haluavat. EU on tässä asiassa täysin oikeassa ja tosiaan se, tämä Trumpin negationismi ei ole ainut uhka, joka liittyy ilmastonmuutoksen torjunnan puutteisiin. Myös tyhjät sanat ja ylipäätään ää, ää, toimimattomuus ovat ää, yhtä lailla vaarallisia siitä asti, kun minut nimitettiin esittelijäksi, olen voinut todeta, että Euroopan parlamentissa halutaan tästä ehdotuksesta vieläkin kunnianhimoisempi. Komission ehdotus on hyvin kaukana siitä, mitä Pariisissa sovittiin, että luovutaan hiilen käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Ja jos ei nyt toimita, niin tähän puolentoista asteen lämmönnousutavoitteeseen, rajaamiseen siis puolentoista asteeseen ei päästä. Ja Euroopan unioni on ollut äärimmäisen tärkeässä roolissa, kun tätä sopimusta on valmisteltu ja EU e on hyvällä tiellä, vähähiilisyyden tiellä ja meidän täytyy olla esimerkkinä kaikille muillekin tässä energiamuutoksessa. Tämän lisäksi uusiutuvat energialähteet ovat tulleet huomattavasti halvemmaksi ja tätä tulisi nyt hyödyntää. Tämä on merkittävä mahdollisuus ja hyödyttää meitä niin kilpailukykyämme kuin energiaitsenäisyyttämme ja riippumattomuuttammekin 17 prosentin osuuteen on päästy tekemättä yhtään mitään. Ja katson, että meillä täytyy olla kunnianhimoisia tavoitteita kyllä, mutta tietenkin samalla sitten realistisia tavoitteita. Samalla ehdotan, että että sitovat tavoitteet jäsenvaltioille otetaan uudelleen käyttöön, koska näin saadaan oikeudellista varmuutta ja näin kenelläkään ei ole mitään epäselvää ja näin ajetaan myös innovaatioita ja päästään tavoitteisiin. Ja jotta näihin tavoitteisiin päästään, meillä täytyy olla selkeät kriteerit, mitä tulee uusiutuvien energialähteiden saamaan tukeen. Ja jotta tästä ei olisi mitään epäselvyyttä, niin minä ehdotan, että että sovitaan yhteisistä kriteereistä ja sitten jäsenvaltiot tietenkin ottavat huomioon maantiete- maantieteelliset ilmastoseikat ja muut seikat. Ja kaikki tämä täytyy tehdä niin, että meidän sääntelykehyksemme on mahdollisimman selkeä, selkeä ja tuki viidakko uusiutuvien energialähteille on aiheuttanut hyvin paljon epävarmuutta ja näin 2020 tavoitteet ovat olleet epäselviä ja teollisuutemme on joutunut kärsimään, joten nyt meidän täytyy ajaa investointeja uusiutuviin energialähteisiin. Siksi artiklaa 6 haluamme uudistaa, jotta siitä tulee mahdollisimman selkeää ja kyse on niin nykyinvestoinneista kuin tulevistakin investoinneista, ettei tästä ole mitään epäselvyyttä. Ja ne, joihin tämä vaikuttaa kielteisesti, heidän täytyy saada tästä korvaus. Kun puhutaan energiamuutoksesta, meidän täytyy välttää liian suurta byrokratiaa ja esimerkiksi jos joku tuottaa ja kuluttaa oman energiansa, niin hänen täytyy voida näin tehdä ilman byrokratiaa. Ja mitä tulee lämmittämiseen ja viilentämiseen ja mitä tulee kuljetusalaan, joka itse asiassa energiasta kuluttaa kolmanneksen, ja mm, ylipäätään ongelmat, joita syntyy fossiilisten polttoaineiden käytön pohjalta, mutta siis muistutan, Pariisin sopimus on välttämätön ja meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Lopuksi puheenjohtaja toteaisin, että toimintasuunnitelmassaan lainsäädäntöohjelmaksi täksi lainsäädäntökaudeksi komission puheenjohtaja Juncker sitoutui näihin tavoitteisiin ja minäkin sitoudun näihin. Meillä on merkittävää ekologisen kasvun potentiaalia ja Euroopan energiaunionin tulee olla esimerkkinä maailmanlaajuisesti soveltaen uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tässäpä tämä puheenjohtaja, kiitos. Uh, thank you very much, colleague rapporteur our shadow rapporteurs. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Äh, Sean Kelly EPPn puolesta, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin ähm, Blanco Lopesille tästä työstä. Ja onnittelut myöskin siitä, että hänellä on oikein kaunis vihreä irlantilainen solmio tämä osoittaa, että hän haluaa päästä tässä asiassa yhteisymmärrykseen, joten mielenkiinnolla odotan työtä. Hänen kanssaan, kuten muidenkin esittelijöiden ja varjoistelijoiden kanssa, toivottavasti pääsemme kompromissiin, sillä vahva kanta meiltä olisi parempi etenemisen kannalta kuin erinävät mielipiteet voin olla monessa asiassa samaa mieltä. Tulevaisuuden uudistuvan energian ohjelmat ovat tärkeitä, ensiarvoisia, kuten esittelijäkin totesi. On tärkeää, että investoijilla on ennakoivattavuutta. Tämä on tapa investointeja energiasektorille saada. Esittelijä käsittelee äm, hankintamenettelyjä, ja erityisiä hankintamenettelyjä, kuten myöskin ennakoivia valikointimenettelyjä. Tämä kaikki mielestäni menee aivan oikeaan suuntaan. Me, meidän pitää löytää tasapaino eh, hintojen välillä, että hinnat olisivat eh, kohtuulliset ja ilmastotoimien välillä. Tässä syystä tuen komission ehdotusta siitä, että meillä olisi avoimet eh, hankintamenettelyt. Kuitenkin erityismenettelyä tarvitaan tietyissä tapauksissa. Ilmastotoimet ja uudistuvan energian käyttö luovat tasapainoa ja siksi mielestäni meidän pitäisi se mainita tässä tekstissä. Meidän tarkoitus avata rajat rajat ylittävälle yhteistyölle. Tämä on tervetullut askel komissiolta. Sitä todellakin tarvitaan, jos tosissamme me haluamme energiaunionia rakentaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän täytyy olla varovaisia siinä, kuinka tätä asiaa lähestymme. Edustajan Blanco Lopesin mielestä meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia ja markkinoiden avautumista kasvattaa entuudestaan. Perusperiaatteessa olen samaa mieltä, mutta tämä on kuitenkin uusi asia, että me vasta koeajamme, joten meidän täytyy omaksua varovaisempi lähestymistapa ja katsoa, kuinka tämä kaikki toimii käytännössä. Me emme halua luoda tilannetta, jossa hankkeet yksinkertaisesti työvoimakulujen vuoksi ohjautuvat muiden kriteerien sijasta. Me tarvitsemme joustoa nyt energiaverkkokysymyksissäkin. verkkokysymyksissäkin on tervetullutta, että esittelijä haluaa investoijien varmuutta kasvattaa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää tällä alalla, joten mielelläni tuen Blanco Lopesia tässä asiassa on myöskin sen kaltainen asia, jossa tasapaino on löytynyt. Komission nimenomainen ähm, määrittely siitä, että meidän pitäisi itse tuotantoon rohkaista yhteisömallin mukaisesti on hyvä. On hyvä, että me siirrymme pois kaikista ei-kustannustehokkaista malleista. Tässä olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Kuitenkin yksi eriävä mielipide. Olisi tärkeää, että tekstissä olisi mukana periaate, että kaikki energiaverkon käyttäjät äh, ovat tässä puolessa asemassa eikä positiivista syrjintää ole. Tiettyjen käyttäjien kulujen siirtäminen toisaalle ei mielestäni ole ratkaiseva, anteeksi, kestävä ratkaisu. Uskoakseni voimme löytää tässä asiassa hyvän tasapainon lämmitykseen ja Ilmastointiin liittyen meidän täytyy keskustella asiasta. Lämmityssektorilla on vähän hiilistämistä käytetty hyvin menestyksellä, mutta esittelijän estämä kahden prosentin tavoite on ehkäpä liian kunnianhimoinen. Meillä pitää olla joustoa mielestäni jäsenmaissa, jotta kaikkiin kustannustehokkaimmilla tavalla voitaisiin ähm, nämä energia, uudistuvan energian tavoitteet äh, saavuttaa sitova tavoite saattaa olla liikaa, mutta asiasta voidaan keskustella. Toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen. Sitten liikennesektorilla esittelijä tekee mielenkiintoisia ehdotuksia, erityisesti se, että meillä olisi sähköajoneuvoille kerroin olemassa. Tämä olisi mielestäni positiivinen seikka, ottaen huomioon, kuinka nopeasti teknologia nyt kehittyy. Biopolttoaineeseen liittyen ensimmäisen sukupolven polttoaineen siirtyessä pois markkinoilta meillä on uusi tulossa mielestäni on virhe, että tämä ala on täysin envin heiniä. On kuitenkin tärkeää, että meidän biopolttoainetavoitteemme ovat yhä kunnianhimoisia. Tarkoituksena on kuitenkin vähähiilistä liikennesektoria. Kaiken kaikkiaan tämä 27 prosentin tavoite uudistuvan energian alalla on jotakin, minkä yhteydessä komission jäsen Kanjete sanoi, että e, nyky tilanteiden ja nykytiedon valossa komissio uudelleen arvioi tätä lukua, joten me emme nyt kommentoi sitä ennen kuin saamme lisätietoja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Tämä oli erityistapaus tänään. Kolme kertaa jo saitte puheenvuoron. Well, uh, ECR, Mr. Tosh... Saatte puhua niin kuin kauan kuin halusitte. Mm, uh, um, ECR-edustaja Tosanovski, joka mm, varapuheenjohtaja Henkeliä Tuura, olkaa hyvä. Kiitoksia, Jerzy. Pahoittelen Henkelin puolesta. Hänellä on niin hirvittävästi tehtäviä tänään, että hän ei mitenkään päässyt tänne paikalle ja hän pyysi minua lukemaan tekstinsä täällä ääneen. Ja hän on sitä mieltä, että vuodesta 2030 eteenpäin meidän täytyy päästä vähintään 30 prosentin keskimääräisen tavoitteeseen. Parlamentin päätöslauselma vuodelta 2014 on tämän ehdotuksen mukainen. Sen lisäksi komission ehdotuksen mukaisesti hän ei näe sitovia tavoitteita jäsenvaltioille. Varmuus ja poliittiset signaalit ovat ne, joita meidän täytyy välittää mm, investoijille – Onnistuminen riippuu niistä markkinoista, joilla komission, mm, joita komission ehdotus tukee. Jos otamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja otamme myös huomioon myös mietinnöt rajoittamaton sähkökauppa energiaunionissa, vahva alueellinen yhteistyö ja vapautetut sähkömarkkinat pitkällä aikavälillä – voidaan saavuttaa parempi lopputulos kaikkien eurooppalaisten kuluttajien kannalta. Edustajahenkilö on sitä mieltä, että siirtymäkaudessa, kun siirrytään kohti hiiletöntä yhteiskuntaa, meidän täytyy ottaa huomioon biopolttoaineet liikenteessä ja kuljetuksessa. Monet jäsenvaltiot ovat jo asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, mutta tässä siirtymäkaudessa kestävien kriteereiden täytyy olla vakaita ja niiden täytyy edesauttaa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi metsät eivät kärsi kolmansissa maissa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollegat ja Alden edustajana jälleen kerran edustaja, joka Alden koordinaattorian puolesta käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Fredrik Federer. Kiitos valitettavasti. Esittämärjestäjä ei pääse paikalle. Ja Fredrik haluaa ennen kaikkea kiittää tästä mietintöluonnoksesta esittelijää. Tämä on hyvä lähtökohta keskusteluillemme. Vihreämpi matala eli talous on tärkeää paitsi ympäristön kannalta, tarjoaa myös mahdollisuuden unionillemme luoda uusia innovatiivisia työpaikkoja ja samalla tuottaa lisää energiaa sisäisistä EU-lähteistä. Investoinnit energiaa tuotantoon tarjoavat meille myös parempaa energiaa, turvallisuutta ja meidän täytyy asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja sääntelyperustamme on tärkeää teollisuudellemme ja investoinneillemme, jotta pääsemme tavoitteeseen ja voimme sitten loppujen lopuksi saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet. Olen äh, äh, tässä äh, hyvin myönteisellä mielellä tavoitteisiin pääsyn suhteen teknologian kehitys viime vuosina on ollut erittäin hyvää. Kustannukset ovat laskeneet ja energia- ja ilmastokysymyksissä EUlla on todella hyvä tilaisuus tulla maailmanlaajuiseksi johtajaksi matala hiilitalouden alalla. Tämä direktiivi on yksi tärkeä väline, jota voimme käyttää ottaaksemme ohjat käsimme. Näin voimme luoda oikeat puitteet kannustimille, saada houkuteltua paljon tarvittavia investointeja ja on selkeää, että tätä direktiiviä ei saa suinkaan nähdä innovaatiojarruna ähm, ja näin ollen täytyy käyttää tilaisuutta hyväksi, jotta voimme huolehtia siitä, että asia hoidetaan nyt kerralla kuntoon, eikä siihen tarvitse palata äh, arvi, uudelleen arvioinnin kautta. Täällä on yhteys muihin energiapaketin osiin ja tässä tietenkin on tiivis yhteys myös meidän valiokuntamme ja Envi-valiokunnan välillä. Erityisesti kun puhutaan uusiutuvien energialähteiden kunnianhimon tasosta, täytyy puhua myös asioista, joista Envi-valiokunta on vastuussa. Esimerkiksi miten sisäisiä resursseja voi käyttää ja miten tämä vaikuttaa suoraan siihen, että päästään uusiutuvien tavoitteeseemme. Tätä meidän täytyy pohtia työssämme. Tämä ei tule olemaan helppoa ja huomattavasti työtä täytyy vielä tehdä, mutta joko pyrimme olemaan tulevissa neuvotteluissa rakentavia, jotta saisimme eh, hyvät eh, mahdollisuudet tai sitten ei päästä puusta pitkään. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia. Claude Turmes Vihreästä, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin onnitella eh, edustaja Blanco Lopesia. Mielestäni hän on tehnyt erittäin hienoa työtä ja tällaisena teksti on hyvä pohja keskustelullemme. Haluaisin myöskin kiittää muita kollegoja, erityisesti Sean Kellin lähestymistavasta pidän. Kyseessä on se, että sijoittajilla on sijoitusvarmuutta tavoite. Ensinnäkin mielestäni sen suhteen on hyvin tärkeää ymmärtää, että kulut ovat laskeneet dramaattisesti energian ja tuulienergian alalla. Ja minä juuri tulin keskustelusta, jossa Areena kansainvälinen energiajärjestö on oman arvionsa kustannustehokkuudesta uusiutuvan energian alla Euroopassa esitellyt, ja heidän mielestään ainakin 33 prosenttia on kustannustehokasta. He ovat ottaneet kaikkien viimeisimmät hinnat, eivätkä ole tehneet kuten komissio ja käyttänyt vanhoja hintoja. Edustaja Blanco Lopez, eilen meillä oli myöskin asiantuntijoita, jotka ovat päässeet vielä korkeampiin lukuihin kuin tuo 33 prosenttia. Meidän täytyy tässä luoda enemmän selvyyttä eri tutkimusten välille ja syyskuussa voimme sitten eh, paremmin tietoon pohjaten käydä keskustelua siitä, mitkä nämä tavoitteet eh, olisivat. Eh, energiaturvallisuus on hyvin tärkeää. Uudistuva energia on pääomaa vaativaa investointialaa ja tämä vaatii investointivarmuutta. Yhtäkkiä muutoksia ei saisi olla, ne ovat painajainen investoijille – jotka joutuvat muitakin riskejä hallinnoimaan. Siksi on tärkeää, että artiklat 4 ja 5 yhteisessä säädöstössä työstämme. Meidän pitää tässä teknologiaspesifejä tarjouskilpailuja suunnitella. Tämä tarkoittaa sitä, että jos markkinat paranevat, jos hiilen hinta paranee, markkinahinta nousee, ja sitten jos meillä on kelluvia hintoja nykymarkkinoilla ehkäpä viiden vuoden kuluttua. Markkinahinta on kuitenkin parempi kuin nykyisin ulkoisten tekijöiden takia ja nämä kelluvat hinnat sitten sulavat. Eli tämä hallituksille ei ole mikään riski tätä periaatteessa arvokasta tasoa lukita. Ja tämä 15.15 on nimenomaan se taso, mihin meidän pitäisi päästä. Sitten toinen riski liittyy energiaverkkoon verkkoon. Mielestäni meidän pitää todellakin puhua äh, verkkoon pääsystä, verkkoon pääsyä säätelevistä säännöistä ja myöskin rajat ylittävistä ulottuvuuksista. Tässä ymmärrän aivan täysin Irlantia. Siellä on fantastista tuulivoimaa, mutta äh, jos se haluttaisiin saada sieltä äh, mantereen markkinoille, Ranskaan pitäisi pitää kaapeli niin edespäin. Samoin Romaniassa on paljon tuulivoimaa, mutta se pitäisi integroida eurooppalaisille markkinoille. Me tarvitsemme siis kappaleen, joka käsittelee näitä verkostoja. Sitten kuljetus ja ehkä myöskin lämmitys ja ilmastointi. On hyvin tärkeää, että uudistuva energia saadaan myöskin lämmityksen ja jäähdytyksen ja liikenteen aloille toimimaan. Meidän täytyy löytää näillä aloilla tasapaino. Me voimme biomassaa käyttää, mutta biomassa, äh, siitä kilpaillaan elintarvikkeiden elintarvikealalla, kemiallisella alalla. Eli biomassaa on rajattu määrä saatavilla. Ja meidän täytyy parhaalla tavalla käyttää sitä hyväksemme, kun sitä saamme käyttöön. Me esimerkiksi kun biopolttoainetta ostaa, meillä ei ole lentokoneita ajatellen oikein vaihtoehtoja. Minä keskittäisin lentokoneisiin tämän biopolttoaineen, kun niissä ei ole vaihtoehtoa autojen sijaan, joilla vaihtoehto on olemassa. Eli me voisimme olla tässä eri tasolla tukemassa eri uudistuvia lähteitä. Voimme tarkastella sitä, mitä energia, sähköenergia-alalla voidaan tehdä, ja sitten luonnollisesti myöskin maalämpö ja niin edespäin ovat asioita, joita me voimme käyttää hyväksymme, hyväksemme vielä tämän lisäksi uudistuvan energian alalla. Ja lopultakin eh, rahoitukseen liittyen uskoakseni Keski-Euroopan ja Etä-Euroopan eh, kollegoja no kiinnostaa. Meillä on suuremmat pääomakulut Puolassa, Bulgariassa ja Romaniassa verrattuna Ranskaan ja Saksaan. Siis sama aurinkopaneeli, sama tuuli, voimalla maksaa enemmän näissä maissa vain siksi, että pääomamarkkinat näkevät nämä maat riskialttiimpina. Meidän täytyy tehdä Euroopassa mielestäni jotakin samankaltaista kuin Maailmanpankki teki Marokossa luodessaan riskiinvestointivälineen. Jos meillä olisi eurooppalainen intressi siinä, että saadaan rahoitusta esimerkiksi merituulivoimaan tai Itä- ja Keski-Euroopan maille pääomakustannuksia tasaamaan – miksipä meillä ei voisi olla rahastoa, josta voisimme auttaa osuuskuntia myöskin pääsemään käsiksi edullisempaan pääomaan. Minä hyvin mielelläni keskustelisin tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia, Claude. Kuusi minuuttia. Korostan tätä, sillä haluaisin korostaa sitä, kuinka onnellinen, onnekas olette. Paljon kiitoksia tästä avokätisyydestä. Seuraavana kollega Sanonato, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että jaan eh, yleisesti ottaen eh, esittelijän kannan ja haluaisin myöskin kiittää esittelijää työstä, joka on ollut erittäin hienoa. Tämä teksti on kattava. Se on myöskin edistynyt, kunnianhimoinen ja tästä alkuperäisen aloitteen mm, vaatimattomasta kunnianhimon tasosta edennyt. Minulla on muutama asia, jotka haluaisin mainita näissä yhteydessä, haluaisin saada enemmän yksityiskohtaista arviointia. Ensinnäkin äm, tämä viiden prosentin tasa, johon esittelijä viittasi, olen aivan samaa mieltä, Euroopan unionin täytyy olla äm, uudelleen maailmanlaajuinen johtaja. Me tiedämme erityisesti, mikä tilanne on Yhdysvaltain uuden presidentin kanssa. Sehän aiheuttaa suurta huolta. Uskoisin, kuten myöskin edistäjä Blanco uskoo, että tämä äm, uudistuvien energian 50 prosentin äh, tavoite on jotakin, minkä pitäisi olla meidän lopullinen tavoitteemme. Äh, ja tässä yhteydessä meillä pitäisi olla äh, ajatus siitä, kuinka täytymme tämän tässä yhteydessä Sallika minun tuoda esiin se kysymys, mikä on osallistumisen osuus, jos lopulta me haluamme tämän minimitavoitteen uudistunutta energiaa 35 prosenttia kulutuksesta. Ensimmäisen vaiheen jälkeen tätä osiota voidaan myöskin kasvattaa. Ja mitä sitten tulee ongelmaan, joka koskettaa melko lailla kaikkia suhteita meidän välillämme, nimittäin kun me törmäämme ongelmaan, tietyllä tavalla olemme vaikeuksissa. Emme ole pohtineet nimittäin teemaan liittyviä aiheita, kun tätä pakettia on laadettu, Niinpä meillä on nyt integraatio-ongelma uudistuvan energian saattamisessa markkinoille. Ja tähän ongelmaan liittyy myöskin markkinoille pääsyn ja yhteyksien ongelma, tämä on toinen asia vielä ja toisaalta, ja tämä sama asia koskee myöskin riskejä. Emme me voi mielestäni uudistuvaa energiaa käsitellä ilman, että me käsittelisimme samalla myöskin prioriteetti siirtokysymyksiä. Mielestäni meidän pitäisi tämä ottaa käsittelyyn sillä, sellainen energia, joka on ennen kaikkea ei-jatkuvaa energiaa, Mm, e- etusia pääsyssä on tärkeä. Näiden yhteydessä meidän pitää tarkastella sitä, kuinka käsittelemme näitä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytin melko paljon aikaa, mutta ei nyt niin paljon kuin olisi voinut käyttää. Um, Meillä on nämä punaiset tähteet täällä. Tämä johtuu siitä, että te olette nyt onnekkaita, teillä on aivan vapaa puheaikamäärä. Guesta kollega Kotlic, olkaa hyvä. Ja bych měl eh, jednu zásadní... Kiitoksia, puheenjohtaja. Periaatteinen huomio minun puoleltani. Ja Claudin optimistinen asenne, joka välillä unohtaa kokonaan oikean elämän. Ne resurssit, jotka eivät tuhoa meidän verkostojamme, jotka ovat vakaita 50 hertsissä, vesi, geoterminen lämpö, geotermiset kumput ja suuret aurinkohankkeet, kuten vaikkapa Espanjassa, jossa niitä hyödynnetään peilejä, jotka menevät boileriin. Boileri tuottaa höyryä ja ihan perinteisellä tavalla sitten tuottaa energiaa. Se on mielenkiintoista. Tukka katsomaan Etelä-Espanjassa. Tätä voitaisiin myös soveltaa kaikkialla Etelä-Euroopassa. Sitten on hankkeita, jotka kääntävät koko verkoston uskottavuuden päälailleen. Vaikkapa tuulienergia kun generaattorit on liikaa yhdessä paikassa, niin se toimii kunnolla. Sama koskee aurinkopaneeleja. Sanon tämän henkilölle, jolla on pienimuotoista aurinkopaneelituotantoa. Eli kun pohditaan sitä, että käytetään uusiutuvia energialähteitä energialähteenä, niin meidän tulee ottaa tämä huomioon niin, että mitä valtavaa keskittymää uusiutuvissa tietyissä energialähteissä ei tule – jossa ne saattavat olla taakkana verkostolle. Esimerkiksi Saksassa olen puhunut saksalaisten kollegoideni kanssa. Hyvin usein olemassa vaara siitä, että verkosto pimenee, koska se ei kykene hoitamaan niin suurta energiamäärää. Cloudin pitäisi kyllä nyt vähän keskittyä lukemaan aineistoa eikä siellä vaan rykimään. Sitten meillä on asiat, jotka ovat tärkeitä lämmittämisessä ja käyttöveden lämmittämisessä, siis ei juotavan käyttöveden lämmittämisessä. Ei jossakin eurooppalaisissa maissa esimerkiksi lämpö on sivutuote ja sitä voidaan hyödyntää ja meidän tulisikin katsoa sitä resurssia. Haluaisin, että tämä mietintö olisi mahdollisimman kattava, kun mainitaan ja luetteloidaan tiettyjä energian lähteitä. Samalla ei saa jättää huomiota varoja, jotka kohdistuvat olemassa oleviin verkostoihin. Sillä jos verkosto ei oteta huomioon, niin se silloin menee ikään kuin hukkaan. Once again. Ymmärrän kyllä, onko muita puheenvuoropyyntöjä. Claude Turmes vielä. Kuusi minuuttia ei riittänytkään. 30 sekuntia vain. Saksan viimeisimmät tilastot osoittavat, että siitä huolimatta, että aurinko- ja tuulienergiaa ovat lisääntyneet, Saksan energian tuotantovarmuus on, on parantunut erityisesti pohjoisessa, missä tuulen osuus on kaikkein suurin. lähetän teille nämä tiedot ja sitten näette kyllä, että Kyse on innovaatioista, ITstä. Kyllä me pystymme tähän. You very much on behalf of you. Paljon kiitoksia komission puolesta. Mathilde Westrofe energiapääosastolta. Johtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, esittelijä Blanco Lopes erinomaisesta mietinnöstä ja erinomaisesta yhteistyöstä teidän ja komission välillä. Me kaikki uskomme, että uusiutuvien energialähteiden pitää saada tukea, niiden pitää tulla maailmanlaajuisesti johtaviksi ja mielestämme tämä direktiivi uudelleen laadinta on menossa aivan oikeaan suuntaan. Haluamme nimittäin luoda sellaiset puitteet, jotka tarjoavat investoijille lisää varmuutta. Tarvitsemme nimittäin lisää investointeja ja ää, ähm, <laughs> nyt esimerkiksi kaikki retroaktiiviset toimet, joita tietyissä jäsenvaltioissa on ollut, äh, halutaan estää. Tämä on selkeä signaali markkinoille ja täysin muuten myös Pariisin äh, sopimuksen mukaista. Eli uskoaksemme tämä on hyvä pohja jatkokeskusteluille. Äh, palaan tiettyihin kohtiin. Ensinnäkin tavoitteet. Meidän mielestämme vähintään 27 prosentin sitova EU-tavoite on hyvä. Se on siis vähimmäistavoite. Minä korostan sanaa vähintäänkin. Jos päästään tämän yli, niin sitä parempi. Mutta meidän analyysissamme pidämme siis kiinni tästä vähintään 27 prosentin sitovasta tavoitteesta, johon liittyy myös muita puhtaan energian paketin ehdotuksia. Kyseessä on tosiaan paketti budjetti ja pyrimme sitten äh, kunnianhimon tasoa tiukentamaan tietyiltä osin, jos se muilta osin jää puutteelliseksi tavoitteesta. Tässä on koko joukko elementtejä, jotka juuri luovat sellaiset äh, investointipuitteet kuin mitä haluamme. Puhumme uusiutuvien kustannustehokkuuden parantumisesta, esimerkiksi kustannustaso on laskenut huomattavasti aurinkokennojen suhteen, tuuli energialaitosten suhteen ihan viime kuukausinakin. Eli kustannuspuolella on edistystä, mutta lisäksi haluamme voimaannuttaa kuluttajia. Tämä on osa ehdotustamme. Mitä sitten tulee tämän uudelleenlaadinnan laajentamiseen? Puhumme paitsi sähköstä myös uusiutuvista lämmitys- ja viilennysalalla ja kuljetusalalla, liikennealalla. Teemme ehdotuksen yhden prosentin tasosta lämmitysviilennysalalla. Esittelijä ehdottaa 2 prosenttia. Katsomme, että tämä voi olla hiukan liian korkea taso, mutta ainakin se on oikea suunta, jotta myös lämmitys- ja viilennysalalla lähdetään liikkeelle. Liikennealalla meillä oli tavoite, mutta katsoimme, että tavoite ei ehkä ollut menossa oikeisiin äh, tuloksiin, joten äh, vuoden 2020 jälkeen sitten palaamme tähän. Entinen tavoite oli ehkä liian äh, epäselvää. Siinä myös kasvipohjaiset biopolttoaineet tulivat esiin, nythän niitä emme välttämättä enää halua tukea. Teknologiakustannukset. Ilmeistä on, että meidän lähtökohtamme kaksi vuotta sitten oli, mikä oli. Ja niin kuin komission jäsen rakenteellisessa vuoropuhelussa tänään sanoimme, me olemme jo alkaneet tarkastella kustannuskehitystä ja olemme alkaneet ottaa huomioon uusia numerotietoja ja uusia lukuja, 30-33 prosenttia, jotta voimme todella nähdä siis, että mikä vaikutus on ja että onko vaikutukseen myös muutos sitten näillä uusimmilla tutkimustiedoilla tämä kehitys alalla on niin nopeaa, että uusin tieto on otettava huomioon myös muun muassa teknologiakustannusten lasku. Sitten se, mitä Claude sanoi, rahoitus, erittäin tärkeä ulottuvuus ja jonkin verran työtä esirahastossa, Junckerin rahastossa ja joissain muissakin, muun muassa rakennerahastoissa jo tehdään Katsomme muuten myös äh, Keski- ja Itä-Euroopan maita, joissa energiatehokkuuteen on kovasti panostettu, mutta myös uusiutuviin. Ja mitä hyvänsä voimme tehdä parantaaksemme näitä yhteisintressihankkeita äh, sen teemme ja mielestäni tässä on hyviä ajatuksia ja erittäin hyödyllisiä ajatuksia, että päästään eteenpäin. Viimeinen seikka, jonka jotkut nostivat puheenvuoroissaan esiin, on se, että parlamentti päättää päätti Envissä aika tiukasta linjasta. Tulemme tarkastelemaan biopoltainen bio energiaa, kestävyyskriteerejä, mutta komissio pitäisi kyllä erittäin tervetulleena myös ITRE-valiokunnan panosta tässä asiassa. Envihan on jo omaa puoltaan valottanut, joten mielellämme kuulisimme ITREltäkin sen puolelta. Vielä kerran suuret kiitokset esittelijälle, kaikille varjoesittelijöille, kaikille, jotka olette tätä työtä yhdessä kanssamme tehneet. Me jatkamme mielellämme yhteistyötä kanssanne ja jos teillä on kysyttävää, niin, niin ottakaa meihin yhteyttä koska vain. Kiitos. Paljon kiitoksia. Hyvä esittelijä. Oletteko tekin tyytyväinen? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille kaikille. Kollegalleni Kelille sanoisin, että tämä Irlannin äh, kansallisväri solmiossa niin johtuu siitä, että että yritän saada sinutkin tähän kelkkaan, <laughs> yhteiseen eh, kelkkaan mukaan. Meillähän on yhteiset tavoitteet ja tavoite on hiilestä luopuminen taloudessamme. Eh, ja nyt meillä on tiettyjä epäilyksiä siitä, että miten tämä tehdä ja, ja, ja milloin. Mutta meillä on tärkeä merkittävä vastuu ja nyt voimme tehdä todella historiaa yhdessä täällä Euroopan parlamentissa ymmärtäen sen, mitä ympärillämme tapahtuu. Tänä aamuna kollega Sorinjo viittasi siihen, että nämä lämpötilat Brysselissä ovat nyt historian korkeimpia ja se, mitä Portugalissa tapahtuu nämä järkyttävät metsäpalot osoittaa, että ilmasto on muuttunut, emmekä me voi siltä sulkea silmiämme, emmekä jäädä sivusta katsojiksi. Joten ottakaamme askelia eteenpäin toimikaamme ja jotkut tavoitteista te, asetettiin jo ennen Pariisia, muun muassa vaikutusarviot ja niin edelleen toteutettiin ennen Pariisia. Mutta mielestäni tässä on kolme asiaa, jotka täydentävät toisiaan hyvin. Emmekä me voi nähdä niitä toisistaan irrallisina. Ensinnäkin kunnianhimon lisääminen on koko joukko tutkimuksia. Edustaja Tyrmes, en tunne teidän mainitsemaanne tutkimusta, mutta Kofiksen tutkimuksen tunnen siitä, että 35 prosenttia olisi vähimmäistasoa, mitä tulee tämän vuosikymmenen uusiut ylittuvien tavoitetaso niin, että sitten voidaan mennä tämän yli ensi vuosikymmenellä. Mutta tosiaan siis uusiutuvia on tuettava. Ja sitten sitovat tavoitteet jäsenvaltioille. Minä tiedän, että jotkut ja monetkin jäsenvaltiot tätä vastustavat, mutta Tämä on hyvin tärkeää ja jos nyt voimme puhua siitä, että uusiutuvien kustannukset ovat laskeneet, niin se johtuu siitä, että tämänhetkisen nyt voimassa olevat tavoitteet olivat kunnianhimoisia ja ajoivat meitä oikeaan suuntaan. Ja tällä tiellä meidän täytyy jatkaakin samalla tarjoamalla oikeudellista varmuutta, ettei sijoittajille synny epävarmuutta, että ne uskaltavat investoida, uskaltavat innovoida vieläkin enemmän kuin tähän asti. Ja näin voidaan sitten luoda hyvin tärkeitä asioita, nimittäin varmuutta, työpaikkoja, kasvua. Eli nämä kolme tekijää täydentävät toisiaan. Ja kun sitten katsotaan alakohtaisia tavoitteita, niin kyllä täytyy tietenkin esimerkiksi liikennealalla tehdä entistä enemmän, tai lämmitysalalla, tai viilennysalalla, mutta Miten me sovimme tästä sitten? No, sovitaan siitä sitten äh, kompromisseissa kyllä yhdessä, mutta meidän täytyy tarjota selkeyttä ja varmuutta kaikille eri toimijoille ja meidän täytyy antaa kansalaisille oikeus omavaraisuuteen. Se on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme Eh, hiilestä luopua Iberian niemimaalla esimerkiksi, taikka Irlannissa, taikka muualla Euroopassa. Täytyy puhua siitä, miten ratkaista eh, nämä eh, yhteysongelmat niin, että saamme todellisen aidon Euroopan unionin verkoston uusiutuville energialähteille. Nyt on hetki, oikea hetki. Meidän on nyt mahdollisuus tehdä historiaa. Tehkäämme historiaa yhdessä pääsekäämme tavoitteisiin tänä historiallisena hetkenä puhukaamme yhdellä äänellä Euroopan parlamentissa. Kiitos paljon. Minä luotan kaikkiin teihin ja luotan tähän yhteistyöhenkeen, jonka joka mielestäni heijastui kaikissa puheenvuoroissa täällä. Vielä kerran kiitokset parlamentin sihteeristölle, omille avustajilleni, demariryhmän avustajille. Minä uskon, että näin tärkeään tavoitteeseen voidaan päästä ainoastaan puhaltamalla yhteen hiileen myös komission kanssa ja tässä valiokunnassa ja myös sitten neuvoston kanssa. Kiitos paljon. Kollega. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Kaikki ovat tyytyväisiä, tämähän on hienoa. Tarkistusten jättämisen takaraja on 29. kesäkuuta 2017. Tämä tarkoittaa siis yhden viikon päästä. Meillä on viikko aikaa tarkistukset esittää. Ja hyvät äh, ystävät, seuraava ITRE kokous 10.11 heinäkuuta kahdessa osassa 10. ja 11. heinäkuuta. Paljon kiitoksia työstänne. Paljon kiitoksia kaikista tästä. Me tapaamme ensi viikolla varmaankin. Paljon kiitoksia.